Kaksi kuukautta sitten Sahara-parkin voittaja Rasan Saituneen eh, siepattiin. Olen viitannut jo tähän moneen kertaan. Aseistettu ryhmä sieppasi hänet myöskin kaksi muuta ihmisoikeusaktivistia hänen aviomiehensä. Sieppaus tapahtui Doumassa, jota kapinalliset kontrolloivat kahden kuukauden ajan rouva Saituneen ja nämä muut kaapatut ovat olleet kadoksissa ja heistä ei ole mitään tietoja. Euroopan parlamentin nimissä vaadin, että rouva Rasan sai päätetä vapaaksi välittömästi. Hän sai Saharov-palkinnon vuonna 2011. Rohkea nuori nainen käy rauhanomaista kamppailua demokratian puolesta. Tämän työn vuoksi häntä ovat uhanneet sekä kapinallisryhmät että hallitus. Rasan Saituneen kohtalo ei ole yksittäistapaus. Lukemattomia naisia Syyriassa on siepattu kaapattu ja kidutettu barbaarisesti sisällissodan alkamisen jälkeen. Kaikenikäisiä naisia ja kaikista yhteiskuntaluokista olevia naisia joutuu uhreiksi. Raiskausta käytetään systemaattisesti sota-aseena, jotta Syyrian yhteiskuntaa voidaan edelleen järkyttää. Euroopan parlamentti tuomitsee nämä sotarikokset ja nämä rikokset ihmisyyttä vastaan mahdollisimman ankarasti. Kaksi päivää sitten vasta vietettiin kansainvälistä naikenoikeuksien päivää. Meidän täytyy ottaa tehtäväksi kansainvälisen naisten oikeuksien päivän tehtävä ja huolehtia siitä, että autetaan sellaisia organisaatioita, jotka auttavat tällaisia naisia jälleen rakentamaan elämäänsä trauman jälkeen ja vastustavat rankaistamattomuutta ja ennen kaikkea kamppailevat sen puolesta, että nämä rikokset dokumentoidaan, jotta saadaan seuraamukset vaadin vielä kerran Saharauspalkinnon saajan vapauttamista. Sitten ilmoitukset rouva Francesca Paraccio on nimitetty 22. helmikuuta lähtien Italian hallituksen jäseneksi. Herra Klaus Hanner Lehne on nimitetty ensimmäinen kolmas maalis, siis ensimmäinen kolmas lähtien tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi.